suositus liittyen Euroopan unionin laivanvalvontayhteistyövirastoon eli Europolin puheenvuoron saa välittömästi esittelijä herra Diaz de Mera. Kovasti kiitoksia puhemies. Hyvää huomenta päivää komission jäsen ja hyvät kollegat, hyvät ystävät. Tämän asetuksen parissa olemme kolme vuotta tehneet työtä esittelijänä. Alusta alkaen olen pyrkinyt samaan, että Europol saa taakseen asetuksen ja riittävät välineet, jotta se selviytyy tehokkaalla tavalla tehtävistään ja tavoitteistaan. Euroopan poliisivirastolla on tärkeimpänä tehtävänä tukea ja vahvistaa toimivaltaisia viranomaisia jäsenvaltioissa ja keskenäistä yhteistyötä harjoittaa terrorismin torjunnassa. Se on vakava tehtävä, myös jos ajatellaan huumausainekauppaa, ihmiskauppaa tai muuta kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, tai se, että on rasismista, ulkomaalaisvihamielisyydestä tai väärennyksistä kyse, tieto- ja verkkorikollisuudesta, asekaupasta, seksuaaliväärinkäytöksistä ja niin edelleen. Ensimmäisessä käsittelyssä pystymme välttämään sen, että Europolia ja Sepolia ei yhdistetty. Me olemme kuitenkin tukeneet sitä ja meillä oli yli 200 ääntä sen puolesta. Kiitos myös hyvän yhteistyön eh, varjo esittelyiden esittelyiden esittelijän kesken. Kiitos muuten heille. Toisessa käsittelyssä uudestaan yhteistyö on jatkunut, kuten myös yksimielisyys, ja siksi halusin edelleen kiittää kaikkia ponnisteluista, joita kaikki ovat tehneet kolmen pitkän neuvotteluvuoden aikana. Kol, meillä oli 30, 30 neuvottelua eri puheenjohtajavaltiokausien aikana ja päädyttiin ratkaisuun viime vuoden marraskuussa. Haluaisin kiittää kaikkia tehdystä työstä ja kiitos myös Rouva Kinitsille erinomaisesta työstä toisessa käsittelyssä saadaan hyvä tulos, josta ottaisin seuraavan esille. Europolilla on erittäin tärkeä osa, kun torjutaan jihadistirikollisuuttakin. Siksi asetus antaa parempia valmiuksia välineitä tähän työhön. Näin me olemme luoneet myös Euroopan terrorismin yksikön tammikuussa. Siellä yhdistetään tieto, tiedustelu ja tukitietoja terrorismin torjumiseksi. Tämän lisäksi saadaan oikeusperusta myös internetsisällöstä vastaavalle yksikölle, Irulle. Se on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan terroristista propagandaa torjua ja ääriliikkeiden toiminta verkossa. Euroopan yksikö voi osoittaa, mikä on internetsisältö verkossa ja sitten olla yhteydessä palveluntarjoajien sen selvittämiseksi, mitä voitaisiin nämä mahdollisimman nopeasti poistaa. Siis sisältöt pitää poistaa tar- tarkoitaan. Virasto voi puuttua kaiken tyyppiseen rikollisuuteen, jossa se on toimivaltainen, kerää, säilyttää, käsittelee, analysoi ja vaihtaa tietoja, mukaan lukien rikostiedustelutietoa. Näin se arvioi myös uhkia, analysoi strategioita ja operatiivista työtä. Kaikki tämä kuitenkin viraston kansallisten viranomaisten ja EASON valvonnassa. Europol, ja jäsenvaltioiden toimivalta viranomaiset tässä mukana siis. Kansalliset yksiköt myös ilmoittavat pakollisesti viipymättä kaiken sen tiedon, kaikki ne yhteydet, joita rikoksiin liittyy. Lisäksi Europolilla on myös mahdollisuus koordinoida ja tehdä tiedusteluja ja operatiivisia toimia tuekseen kaikkein tärkeimpiä toimia, joita jäsenvaltiossa tehdään. Europol voi myös tietoja käsitellä, kun on yksityisistä henkilötiedoista kuitenkin niin, että sitä valvotaan. Europol voi näin rikoksia torjua, kun ajatellaan esimerkiksi alaikäisten väärinkäyttöä. Kuitenkin niin, että meillä on hyvä tietosuoja-arkkitehtuuri tukena, muun muassa Euroopan tietosuojavaltuutetun työn. Se on riippumaton elin ja aina tekee yhteistyötä myös kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa. Ja tämän lisäksi me voimme erityisesti käsitellä arkaluontoisia tietoja, kuitenkin noudattaen tietoisen paketin määräyksiä, joka hyväksyttiin viime täysistunnossa. Niin ikään uuden mandatin myötä voidaan hallinnon tehokkuutta parantaa virastossa. Tämä liittyy muun muassa johtokuntaan ja hallintoon. Näin ei enää uusia virastoja tulisi parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella 88 artiklan nojalla seut Europolin toimintaa valvoa Euroopan parlamentin kansallisen parlamenttien kanssa. Siksi me olemme luoneet yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän. Viimeiseksi haluaisin tähdentää vielä sitä, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on niin tärkeää ja siinä tarvitaan hyvää operatiivista yhteistyötä jo virastojen kesken. Europol, Eurojust voivat myös olla keskenään yhteistyössä tietojen vaihdossa. Siksi lopputulos on tyydyttävä ja näin Europol voi jatkaa työtään vuorokauden ympäri kautta vuoden. Siinäpä se. Kiitos puhemies komission jäsen. Merci. Kiitos. Ja sitten todellakin komission jäsen seuraavaksi Oppulos, olkaa hyvä. Eh, merci, madame la présidente. Um, honorable members of the... Hyvät parlamentin jäsenet. Aloittaisin kiittämällä esittelijää, herra Dias de Mera, ja hänen tiimiään. He ovat tehneet hienoa työtä, että tämä tärkeä lainsäädäntöhanke on saatu hyväksyttyä kolmen vuoden jälkeen, kun on tehty väsymätöntä työtä kompromissin eteen. Voin onnitella häntä nyt tuloksesta ja kiittää erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä oli. Miksi asetus on kriittisessä asemassa on se, että terrorismin torjunta on poliittisen agendan aivan kärkisijalla. 80 prosenttia Euroopan kansalaisista kertoivat äskettäisessä kyselyssä, että he haluavat, että EU puuttuu enemmän terrorismiin kuin nyt. Sitten kun asetus on hyväksytty, niin keväällä 2017 saamme oikean kehyksen, jotta tämä voi tapahtua. Ensinnäkin Europolista tulee lainkäyttöviranomaisten tietokeskus. Pariisi ja Bryssel, niiden tapahtumat osoittivat tämän selkeästi, että tietojen vaihto on akilleen kantapäämme. Jäsenvaltioiden täytyy tiiviimmin ja tehokkaammin koordinoida toimia keskenään. Monimutkaiset tutkimukset vaativat hyviä analyysejä tuekseen. Europolilta saamme tässä mielessä selkeää lisäarvoa. Toinen selkeä parannus on se, että tämä parlamentti voi harjoittaa demokraattista valvontaa. Uudet säännöt varmistavat tilivelvollisuuden Europolin toimista yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Henkilötietojen suoja vahvistuu myös. Sen vuoksi pidän työmme tulosta tässä lainsäädäntöasiassa positiivisena. Europolin oikeusperusta on sovitettu Lissabonin sopimukseen ja Europolin uudistuksen tavoitteet tekevät Europolista tilivelvollisemman, tehokkaamman ja vaikuttavamman. Nämä tavoitteet on nyt saavutettu täysin. Siltikin haluaisin viitata kahteen julkilausumaan, jotka komissio on tehnyt neuvostolle jo nyt. Ottaisin ne esille myös tänään. Ensimmäinen koskee Europolin hallinnointia. Olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että hallintoneuvoston perustamisella on etuja. Siitä tulee osa Europolin hallintorakennetta. Jatkamme hallinnointitilanteen seuraamista edelleen ja seuraavan kahden vuoden aikana tutkimme, että tarvitaanko jatkoehdotuksia tässä mielessä. Toinen koskee sitä, että täytyy varmistaa, että Europol-asetuksen ja tietosuojapaketin välillä on sapusointu. Kun ajatellaan sitä, että äskettäin on hyväksytty uudet tietosuojasäännöt ja että että toimielimiä ja virastoja koskien tietosuojasääntöjä uudistetaan. Meidän täytyy välttää silloin päällekkäisyyksiä. Sen vuoksi pitäisi olla selvää, että yhteistyöneuvoston, joka muuten perustetaan tällä asetuksella, niin se toimet tulevaisuudessa tulevat uudelle tietosuoja neuvostolle. Tämä on tärkeä askel eteenpäin ja odotan mielenkiinnolla puheenvuorojanne siitä. Kiitos herra komission jäsen sitten Seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta puhuvat Rova Holmeiden valitettavasti paikalla. Ai siinä on tapahtunut vaihto, eli herra Sveer puhuu kansanpuolueen puolesta. Kiitoksia puhemies. Euroopan kansalaisten turvallisuus on nyt koetuksella. Siitä nyt on kyse. Monestakin syystä turvallisuus on uhattuna. Me olemme hyvin paljon satsanneet turvallisuuteen ihmisten puolustamiseen. Nyt on vielä kuitenkin monia turvallisuusuhkia. Tämä tiedetään. Näin on Venäjällä ja myöskin Euroopan unionin alueella. Euroopan unioni on kaikkein suurin talousmahti. Erittäin tärkeää on siksi, että nyt Kolmen vuoden jälkeen, kun neuvottelut on käyty, vihdoinkin saadaan sopimus Europolista. erittäin iloinen siitä, että tänä päivänä voimme nyt keskustella uudesta Europol-asetuksesta ja siitä äänestää. Euroopan, Europol saa lisää valtuuksia taistelussa terrorismia vastaan. Europolista tulee toimija, joka pystyy ottamaan tutkintaryhmiä käyttöön ja samalla voidaan samalla paremmin taistaa rikollisuutta vastaan. Olen erittäin ylpeä poliittisesta ryhmästäni, joka on tehnyt hyvää yhteistyötä muiden kanssa sen varmistamiseksi, että Europol asia saadaan kuntoon. Europolia on vahvistettu. Nyt oikeudellinen kehys, perustaa Euroopalle varten parempia kansalaiset. Toivottavasti olet tästä myöskin ylpeitä. No. Kiitos. Sitten SD-ryhmän puolesta herra Weidenholzer, kolme minuuttia. Äh, Kiitos rouva puhemies. Huomenna on suuri päivä. Europol-asetus hyväksytään toisessa käsittelyssä. Yli kolme vuotta siihen tarvittiin, yli 80 kokousta. Tämä oli sitkeä prosessi. Ja Diastemera on kollegiaalisesti ja tarkasti tätä prosessia ohjannut. Tästä sydämellisesti kiitän. Ja kaikkia varjoesittelijöitä kiitän myös. Tässä oli erittäin hyvää yhteistyötä ja hyvä työilmapiiri oli. Asetus sopeuttaa säännöksiä Lissabonin sopimukseen. Se saikaan myös parannuksia, jotka parantavat kansalaisten turvallisuutta. Se vähentää byrokratiaa rajat ylittävässä yhteistyössä ja mahdollistaa tehokkaamman järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan. Asetuksella pystytään tekemään Europolin rakenteista tehokkaammat ja demokraattisemmat. Se vahvistaa parlamentaarista valvontaa ja saamme myös vahvemmat, tiukemmat tietosuojasäännöt. Erityisen tärkeää on se, että parlamentaarista valvontaa harjoitetaan yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on yksi harvoista säädöksistä, jossa toimielimet tekevät yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja että tämä yhteistyö on eh, toiminnan keskiössä. Tämän yhteisen valvonnan pitäisi siirtyä myös muille aloille. Parlamenttien välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä Euroopan hankkeen pilareista. Mielestäni on myös tärkeää, että viime täysistunnossahan me päätimme tietosuojapaketista, niin onnistuimme liittämään sen tähän lainsäädäntöasiaan. Ja saamaan nämä uudet säännöt sopusointuun tämän uuden kehityskulun kanssa. Se parantaa Euroopan uskottavuutta ja se on edellytys tehokkaammalle, tiiviimmälle yhteistyölle ja niin, että viranomaiset saavat enemmän hyväksyntää ja että valmius paranee tietojenvaihtoon. Tärkeä teema oli myös se, että Sepol ja Europol yhdistetään. Me halusimme kuitenkin näiden toimielinten fokusta parantaa ja tätä pragmaattista Lähestymistämme olemme noudattaneet myöskin internetliikenteen seurantakeskuksessa. Aika oli kuitenkin vähän ja sen vuoksi oli järkevää lähteä tälle tielle. Mielestäni me olemme päättäneet hyvästä asetuksesta, joka parantaa Europolin työtä ja se on myös kansalaistemme intressi. Ja se on myös hyvä perusta sille, että tulee myös jatkointegraatiota poliisiyhteistyön integroimisessa. Se on tarpeen. Kiitos sitten ECR-ryhmän puolesta herra Kirkhope, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen Europol tarvitsee uusia välineitä selvitykseen uusista haasteista. Nyt pitkän neuvottelun jälkeen vihdoinkin me saamme uudet valtuudet, jotta voimme kaikkiin haasteisiin vastata. Rob Wainwright on vetänyt hienosti Europolia yhteistyön nimissä, antanut operatiivista tukea ja tiedustelutietoa kerännyt kautta Euroopan unioni Näin se saa oikeudelliset välineet vastaakseen nopeammin uhkiin ja näin jäsenvaltiot ja kansalaiset voivat luottaa paremmin siihen, että noudatetaan korkeita tietoisia standardeja ja avoimuutta. Näin parlamentit ja niiden jäsenet voivat seurata toimia tilivelvollisuuden takaamiseksi. Se lisää vain luottamusta laivalvonta yhteistyöhön kautta unionien. Se, mikä vielä on tärkeämpää, asetuksen myötä saadaan kunnon perusta Europolin työlle myös Irun osalta, jota sitä voidaan vahvistaa. Terroristijärjestöt käytetään yhä enemmän yhteisöviestimiä rekrytointivälineinä. Kun ajatellaan tuhansia Twitter- ja Facebook-tilejä rekrytointitarkoituksessa, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saadaan materiaali pois sieltä mahdollisimman nopeasti. Europol voi tehdä suoraa yhteistyötä myös palveluntarjoajien kanssa, jotka usein pesevät vain käteensä vastuusta, kun on kyse propagandan käyttämisestä heidän sivuillaan. Europol ei ole eurooppalainen FBI, eikä se tarvitsekaan olla. Se tekee edelleen tietojenvaihdon keskuksena, yhteistyön koordinoijana – huomioiden kaikki lainvalvontatahot. Terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa usein olemme paljon jäljessä vihollistamme. Asetus on tärkeä keino kuroa kuilua umpeen. Euroopan on tehnyt meidän maastamme turvallisemman maan myös. Herra Diaz de Mera, onnittelut teille uurastuksesta ja päättäväisyydestä, että saadaan laadukas asetus voimaan. Se auttaa Europolia sen työssä ihmiskauppaa, lasten, lauk, lasten kanssa käytävää kauppaa ja ihmiskauppaa torjuttaessa. Herra Petersen, alleryhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Suomen lema. Kiitoksia paljon puhemies. Haluaisin aluksi kiittää edustaja Dias Temera, esittelijää ja myöskin muita toimijoita erittäin ankarasta ja hyvästä yhteistyöstä. Prosessi on ollut pitkä. Olen varma, että Europol jatkossa pystyy paremmin tukemaan jäsenvaltioita, kun ne taistelevat järjestäytynyttä vaarasta rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Olisin ilomielin kuitenkin halunnut vielä entisestäänkin vielä enemmän vahvistaa Europolia, koska olisi hyvä, mikäli Europol pystyisi saamaan enemmän tutkinnan mukanaan tuomaa tietoa jäsenvaltioista. Tietojen vaihdon pitäisi olla pakollista jäsenvaltioiden kesken, koska jäsenvaltioiden ei pitäisi voida pimittää sellaista tietoa, jota muut jäsenvaltiot voisivat käyttää hyväksi, joten tilanne ei ole vielä riittävällä tasolla. Rajat ylittävä luonne Pariisin ja Brysselin iskuissa osoitti, että viranomaisten välinen tietojenvaihto vaihto on äärimmäisen tärkeässä asemassa, kun taistellaan terrorismia vastaan. Valitettavaa kyllä on liian paljon esimerkkejä päinvastaisesta siitä, kuinka marraskuussa Pariisin terroristit pystyivät matkustamaan Belgian. Heidät kyllä pysäytettiin rajalla, mutta siitä huolimatta he pääsivät jatkamaan matkaansa, koska Ranskan poliisilla ei ollut riittävästi tietoa mukaan luettuna valokuvia epäilystä henkilöistä, että he olisivat heidät pidättää. Jäsenvaltion välistä tietojenvaihtoa täytyy kerta kaikkiaan parantaa. Tämä on yksi ennaltaehto sille, että voidaan jatkossa välttää tällaiset iskut. Tämä asia täytyy saattaa kuntoon ennen kuin seuraava isku tapahtuu. Meidän täytyy yhdessä ponnistella iskujen estämiseksi. Kansanäänestyksen yhteydessä Tanska päätti jättäytyä Europolin ulkopuolelle, koska he eivät ole tyytyväisiä siihen tapaan, jolla Europol toimi. Toivon mukaan uusi Europol-asetus johtaa siihen, että Tanska jälleen kerran voi tulla Europolin täysimääräiseksi jäseneksi. Rinnakkaissopimukset eivät ole hyväksi Tanskalle, eivätkä myöskään Euroopalle. Toivon kaikille onnea ja menestystä Europolin vahvistamistyössä, koska se on erittäin tärkeässä asemassa, kun taistetaan terrorismiin vakavariollisuutta vastaan. Edustaja Ernst Guen puolitoista minuuttia. Äh, Kiitos esittelijälle, joka kanssa teemme reilua yhteistyötä, vaikka meillä oli eri kannat. Meillä oli aina ratkaisemana kysymyksenä, että mitä periaatteessa haluamme poliisilta ja miten Euroopan poliisiyhteistyö pitäisi olla koordinoitu kautta Euroopan. Ja haluamme että Europolin myötä voidaan vaikuttaa siihen, että kansalaisten oikeuksia suojellaan tehokkaasti ja että rikkomukset tutkitaan tehokkaasti ja että saadaan aikaan demokraattisesti valvottua yhteistyötä. Tämä oli vaatimuksemme. Joitakin parannuksia epäilemättä on, mutta yleisesti ottaen emme ole tyytyväisiä. se, että saadaan vaadittua tehokasta rajat ylittävää äh, rajat ylittävien rikosten torjuntaa, niin rikosluettelo on laajennettu valtavasti. Tästä tulee tällainen tieto muullakin kita. Luodaan sellainen elin, jossa ei oikeastaan ole oikeus perustaa. Ja sitten päätetään siitä, että mitkä sisällä ovat miellyttäviä, mitkä eivät ole. Ja sitten orga- koordinoidaan kolmansien osapuolten kanssa, yksityisten toimijoiden kanssa ja sitten tietojen vaihdosta, jos päätetään sitä, että mikä sisältö on hyvä, mikä paha, tämä hylkäämme. Sitten tämä yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä, sillä ei ole nyt kunnollisia oikeuksia ja olemme siihen pettyneitä. Euroopan on edelleen tällainen musta laatikko ja sen vuoksi torjumme tämän kokonaisuudessaan. Kiitos herra Terri Cabras. Kolme minuuttia vihreitten nimissä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Moppulos. Europol on eurooppalainen virasto, jonka tehtävänä on harjoittaa yhteistyötä laivalvontaviranomaisten kesken, torjua kansainvälistä järjestettyä rikollisuutta ja terrorismia. Terroriskut viime aikoina ovat lisänneet tarvetta saada aikaan vahvempi poliisivirasto, jolla on enemmän valmiuksia helpottaa yhteistyötä rajat ylittäen ja vaihtaa tietoa jäsenvaltioiden kesken. Siksi oli tarpeen Europolilla antaa liittävästi keinoja tukea jäsenvaltioita, kun pyritään ehkäisemään, analysoimaan ja tutkimaan rikoksia koko unionissa. Mutta Olipa sitten Euroopan miten vahva tahansa, niin vielä vahvemmin pitää olla parlamentaarisen valvonnan. Ja sitä suuremman pitää olla myös oikeudellisen takkeen, ettei ruveta laittomasti valvomaan tai seuraamaan kansalaisia tai henkilötietoja käytettäisiin erottelematta. Se saattaa olla suhteetonta, tarpeetonta ja oikeastaan vastoin myös perusoikeuksia vaikka sen pitäisi puolustaa perusoikeuksia. Europolin kehittämänä toimii Euroopan unionin sisäpuolella. Kansainvälinen rikollisuudessa ei tunnusta kuitenkaan rajoja. Siksi on tarpeen harjoittaa parempaa yhteistyötä kolmansien jäsenmaiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Asetus on pyrkinyt vahvistamaan Europolia ja välttämään tietyt ö, riskit poliisin puuttumisesta elämään. Kuitenkin siellä on paljon avoimia kysymyksiä, jotka eivät miellytä meidän ryhmiä. Me mainitsen pari. Se, että Euroopan hallintoneuvosto ei suoraan ole vastuussa Euroopan parlamentille toimistaan, vaan neuvostolle. Tai miten perus on otettu sopimuksista oikeusperusta Irulle internetsisällöstä vastaavalle yksikölle. Tästä puhuttiin noin heinäkuussa 2015. Sitä paitsi meillä on myös vielä tarkistus voimassa, että voidaan oikaista se, että Iru kehittyisi erikseen oman lainsäädäntöesityksen pohjalta. Kuitenkin haluaisin kiittää kollega Diettä meidän ponnistelusta parannella tekstiä monelta osin. Ryhmäni totta kai puoltaa omaa tarkistustamme, mutta tuemme itse tekstiä kokonaisuudessaan. Siksi että nyt se on tarpeellinen väline ja mitä vaihtoehtoja ole näkyvissä. On parempi hyväksyä se, jotta saadaan tehokkaampaa rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan unionin virastojen kesken, jotta voidaan noudattaa lakia ja vaihtaa paremmin tietoa kolmansien maidenkin kanssa, kun me torjumme rajat ylittäviä rikoksia. Kiitos, rouva puhemies. Kiitos. Sitten herra Mah EFDDn puolesta puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kun me äänestämme tästä ehdotuksesta, äänestän minun ehdotuksesta ehdotuksen myöskin hylätä koko ehdotus. Se on esitetty efdd ryhmän nimissä. Meillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta tehdä muutosehdotuksia tai tarkistuksia tekstiin. Ja tämä on vastoin parlamentista demokratiaa. Joitakin päiviä sitten komissio esitti aivan erilaisen ehdotuksen, jonka sisältönä oli se, että CEPOL ja Europol yhdistetään. Ja tämä ei ole ollut parlamentissa keskustelussa mukana. Europolista ollaan nyt tekemässä aivan uuden tyyppinen elinvirasto, hallitusten välinen virasto nyt muuttuu poliisivirastoksi, jonkinlaiseksi, jonkinlaiseksi salaiseksi poliiti, poliisiksi, joka toimii neuvostojen komission alaisuudessa. Se pystyy välittämään ja keräämään tietoja, keräämään tietoja ja välittämään muille toimijoille. Ja myöskin yksityiset firmat ja muuta joutuvat automaattisesti tai voivat saada ihmisten nimiä, tilinumeroita ja muita tietoa Europolin kautta. Uusi Europol pystyy yksityishenkilöiden tietoja välittämään eteenpäin muille toimijoille. Ja se on lisäksi meidän valvontamme ulkopuolella ja ulottumattomissa. Se pitäisi saattaa kyllä sen valvontaan, mutta ainoa, mitä tässä nyt vaaditaan on jonkinlainen hallintoneuvosto ja tämä on suorastaan naurettavaan. Ja entä sitten miesten ja naisten tasa-arvo? Se on ainoa, mitä sillä vaaditaan. Tämä on erittäin vaarallinen laitos ja toivon, että te äänestätte sitä vastaan. Teillä oli vain puolitoista minuuttia. Sitten herra Pretzeli e NFn puolesta. Puolitoista minuuttia teillekin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Rouva puhemies. Ainakin enemmistö tässä parlamentissa juhlii suurta iskua terrorismia vastaan Euroopassa. Siinä kun Eurooppa saa nyt uusia oikeuksia tietojen vaihdossa Euroopan sisällä, sitä laajennetaan. Esittelijä sanoi, että varjostelijan kesken oli tästä suurta konsensusta se oikeastaan pitäisi aiheuttaa eniten huolta, että on ihan liikaa konsensusta asiassa, joka koskee pidemmälle menevää tietojen vaihtoa. Ja juuri niin kutsutun liberaalin ryhmän edustaja täällä julistaa, että ei olisi vielä tarpeeksi velvoitetta tietojenvaihtoa, että sitä tarvitaan lisää, niin se on kyllä aika hauskaa. Me emme pysty Euroopassa noudattamaan niitä sääntöjä, joista aiemmin on päätetty. Ulkorajojen suojelu Schengen-järjestelmän puitteissa, Dublin-sopimuksesta kiinni pitäminen turvapaikkaoikeuksissa. Me emme pysty pitämään näistä säännöistä kiinni EUn sisällä. Ja nyt haluatte saada aikaan uusia sääntöjä, jotta voidaan torjua niitä ongelmia, jotka ovat syntyneet, kun vanhoista säännöistä ei pidetty kiinni hyvät naiset ja herrat. Tämä ei voi olla se, mitä tämä parlamentti jokavasti haluaa. Meidän täytyy käsitellä vanhoja sääntöjä, noudattaa niitä, eikä aina laatia uusia sääntöjä tässä parlamentissa, jotta voidaan torjua niitä ongelmia, jotka juuri aiheutuvat siitä, että vanhoista säännöistä pidetä kiinni. Herra Zarianopoulos, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Europolia ollaan nyt muuttamassa eurooppalaiseksi virastoksi, joka puuttuu jäsenvaltioiden asioihin eri keskusten kautta ja velvoittaa jäsenvaltioita nostamaan syytteitä monissa rikoksissa. Ja tässä perukkeena on terrorismirikoksista syyttäminen. Ja nyt jopa voidaan puuttua yhteisöviestimien tileihimmekin. Ja jopa voidaan tietoja välittää Yhdysvaltoihin tai kolmansille maille. Näin voidaan ruveta urkkimaan ja seuraamaan, mitä me teemme. Ja kaikki vain elinkeinoelämän etujen mukaisesti. Se, mitä täällä on sanottu vastuunkannosta, tilivelvollisuudesta, valvonnasta, on pelkkä verukke vain sen urkinnan peittelemiseksi, jota ollaan synnyttämässä. Näin sosiaalinen liike, niin tämä epäsuhta politiikkaa vastaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa ei enää olisi mahdollista tältä myöden. Me kyllä voimme puuttua näihin monopolien rakentamiin sortotoimiin paremmin. Kiitoksia sitten herra Ranopulos teille esitettiin sinistä korttia. Hyväksyttekö? Hyväksyttekö? Kyllä. Herra Zemsnovski, olkaa hyvä. Pane kolego, já nevím, jestli jste to nařízení nebo tento dokument vůbec četl. Proto... Arvon kollega, en tiedä, oletteko te lukenut tämän asetuksen? Minua kiinnostaisi kuulla teidän vastauksenne eräisen kysymyksen. Voitteko te selittää minulle, Miten Europolista tulee jonkinlainen sortokoneesta? Oletteko te itse vierailut Europolista? Tiedättekö te, miten Europol toimii? Minä haluaisin mielelläni kuulla teidän vastauksenne. Ei teidän tarvitse edes käydä Europolin tiloissa ymmärtääkseni, mitä se toimii. Itse teksti osoittaa meille, että tällaista sortavaa elementtiä siinä on mukana, koska tässä on laajennettu tiedonvaihdon soveltamisala ja siinä ruvetaan keräämään valtava kirjo erilaisia tietoja. Kyllä te voitte sieltä sen lukea. Tämä on vain yksityisten etujen ajamiseksi, ei kansalaisten etujen ajamiseksi. Eli jos oikein kunnolla luette sen, ymmärrätte, että se keskittyy nimenomaan sosiaalipolitiikkaan, AY-toimintaan, koska sieltä löytyy myös pelot siitä, kuka pystyy käsittelemään tätä. Holmaier. Rova Holmaier, kaksi minuuttia herr kommissar frau präsidentin komission jäsen arvon puhemies arvon kollegat minä olen suorastaan hämmästynyt siitä kuinka jotkut kollegat sekä oikealta että vasemmalta ovat tässä puhuneet suorastaan mielettömiä. Kyse on yhteistyövirastosta, joka varmistaa oikeus- ja poliisi- ja turvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön jäsenvaltioiden kesken. Tästä hyötyä jäsenvaltioille. Tämä internet-asioita käsittelevä IRO-yksikkö poistaa rikoksia suorastaan netistä ennen kuin miljoonat pystyvät niitä klikkaamaan ja näkemään silloin kun on kyse lasten seksuaalisesti käytöstä internetissä ja maksuisesta sellaisesta. Tämä ei ole enää mahdollista Irun avulla. Europol tekee yhteistyötä kolmansien kanssa tehdäkseen tätä työtä. Sitten voidaan nämä ja myöskin oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, mikäli katso tullensa kaltoon kohdelluksi, voi tehdä valituksen virallisen tuomioistuimen. Europolilla ei ole oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin mitään instituutioita toiminta vastaan, vaan kyseiset instituutiot silloin joutuvat jäsenvaltioissa tilille teoistaan. Ja sitten lentotiedot, ei niitä mielivaltaisesti näitä kolmansille osapuolille tiedoksi. Ne on koodattuja tietoja, eikä sitä koskaan voida antaa eteenpäin. Siinä on tiukempia rajoituksia, erittäin tiukkoja rajoituksen suhteen, mihin tietoja voidaan käyttää ja henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen. Europol-uudistukset ovat hyviä, ne ovat onnistuneet. Haluaisin tästä onnitella Tieste Merää ja muita varjoesittelijöitä, esittelee varjoesittelijöitä. Minun mielestäni on aivan oikein, että parannan tietojenvaihtoja sanatioiden kesken, koska rikolliset eivät tunne rajoja. Onnittelen myöskin komissiota tehdystä ehdotuksesta. Toivon, että komissio antaa Euroopalle myöskin lisää henkilöstöä käyttöön niin, että asiat rahoittaa, koska 30 henkilöllä ei pitkälle pötkitä. Kaiken kaikkiaan tämä uudistus on onnistunut hyvin ja toivon mukaan oikeistolaiset kollegat eivät nyt puhu, etteikö muka muutosesityksiä voisi, olisi voinut tehdä. He eivät vain itse sattuneet olemaan paikalla silloin, kun niitä tehtiin. Anna Gomes, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos. Esittelijä Diat Meera ja varusittelijät ovat yli kahden vuoden neuvottelun jälkeen onnistuneet saamaan aikaan tuloksen siitä huolimatta, että jäsenvaltiot yrittivät estämään tämän Lissabonistamisen. Meidän täytyy taata, että muutokset eivät jää kuolleeksi kirjaimeksi, vaan myös toteutuvat käytännössä. Terroriskut Pariisissa ja Brysselissä traagisesti osoittivat suurimmat puutteemme turvallisuus- ja poliisi viranomaisten yhteistyössä. Kansainvälinen järjestön rikollisuus on yhä enemmän rajat ylittävää, yhtä lailla terrorismi. Nyt me voimme vahvistaa tämän myötä myös parlamentaarista valvontaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Meidän vastuullamme on vedota hallituksiin, että tietoja vaihdettaisiin Europolin kanssa ja maiden kesken. Se on ainoa tai sille, että voidaan taata turvallisuutta kansalaisille. Onneksi parlamentti on pystynyt saamaan sinne myös tietosuojamääräyksiä. Tämän myötä tietokannat ovat paremmin yhteensopivia ja toimivia, ja nyt pystytään perustamaan myös internet-sisällön ilmoittamisesta vastaava yksikkö. Näin voidaan torjua paremmin kansallista rikollisuutta ja terrorismia. Kuten viime aikoina on nähtykin yhteistyössä Portugalin poliisin kanssa pystyimme purkamaan venäläisen mafiajärjestön, joka pesi rahaa portugalaisten jalkapalloseurojen avulla. Ei se tarkoita kuitenkaan sitä, etteivät jäsenvaltiot hoitaisi omia hommiaan kansallisella tasollaan rikollisuutta torjuttaessa. Heidän täytyy hyväksyä lakeja, hyödyntää poliisijärjestelmää, oikeuslaitosta ja harjoittaa hyvää yhteistyötä, että voidaan taata johdonmukaisuus sisäisessä ja ulkoisessa politiikassa. Jos jäsenvaltiot jatkossakin vain kisailevat keskenään, erilaisin keinoin, veroparatiisein tai muin keinoin, niin loppujen lopuksi todennäköisesti päädymme siihen, että jäsenvaltiot toimivat vastoin Europolinkin pyrkimyksiä, eli lain valvonnan takaminen. Merci, madame. Kiitoksia sitten Rova Stevens, minuutti. Puhemies, arvon että Minun niin valtuuskuntani on tyytyväinen kolminkantaneuvotteluiden tulokseen. Europol, eurooppalainen oikeuspoliisiviranomaisten yhteistyöelin saa vahvistusta. NVA on pitkään tätä vaatinut, koska tällä tavalla EU, Europol pystyy vielä paremmin auttamaan jäsenvaltioita, kun ne taistelevat vakavaa rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Tulevaisuudessa on oikeus sille, että Europol voi poistaa netistä jihadistien twiittiviestejä viestejä ja myöskin varmistaa, että internetpalvelujen tarjoajat poistavat ikävää sisältöä, vaarallista sisältöä netistä. Tässä on kuitenkin tarkkoja ehtoja toimille. Lisäksi Europolilla on asianmukaista henkilöstöä ja monia tuhansia sisältöä yksikö sidonnaisia on onnistuttu jo poistamaan. Euroopalla täytyy olla uudenaikaisemmat ja joustavammat tiedonhallintajärjestelmät, jotka vastaavat uuden vuosisadan vaatimuksia, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tehokkaasti vaihtaa tietoa keskenään ja Europol voi toimia tiedonvaihtokeskuksena. Tämä on erinomainen askel eteenpäin. Kiitos. Herra Depre, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. Minä äänestän Euroopan asetuksen puolesta ja suurella vakaumuksella, koska siihen on mennyt jo niin monta vuotta työtä. Erityisesti olen kiitollinen selkeistä määräyksistä, joiden myötä voidaan vahvistaa terrorismin torjuntayksikön toimintaa, kohentaen tietojen vaihtoa. Olen kiitollinen myös mahdollisuudesta antaa Europolille mahdollisuuden vaihtaa tietoa yksityisten yritysten kanssa. Näin voidaan jossakin tapauksessa edellyttää, että palveluntarjoajat, Facebook muun muassa, poistaisi sivuja, joissa ylistetään isissiä. Kiitos myös siitä, että tässä uudessa asetuksessa saadaan enemmän parlamentin valvontaa, mukaan lukien Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Mutta Pari valituksen sana. Europol ei ole saanut riittävästi valtuuksia aloitteiden tekemiseksi, esimerkiksi rikostutkinnan aloittamiseksi, eikä mitään vakavasti otettava siellä ei ole, että olisi edes jonkinlainen pikku eurooppalaisen tiedusteluyksikön alkioita. Toivottavasti jatkossa ei jouduta tätä valittelemaan, että neuvosto ei ole riittävästi tehnyt. Kiitoksia sitten Rova Andersson. Minuutti teilläkin. All, authority must, authorities must be subject kaikkien viranomaisten täytyy olla asianmukaisen valvonnan alla. Me Sinn Feinissä tietysti ymmärrämme tarpeen sille, että tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä maiden välillä erityisesti, kun halutaan torjua terrorismia ja ihmiskauppaa ja huumekauppaa. Uskomme myös, että kaikki täytyy tapahtua valvonnassa. Ja nyt kun Europolilla toiminta tarkoittaa sitä, että kaikkia osia ei valvota asianmukaisesti. Tämä on kovin onnetonta erityisesti, koska mietinnössä pyritään antamaan Europolille mandaatti siihen, että se käsittelisi suuria määriä henkilötietoja. Ja Europol voisi sitten myös päättää, että mikä internet-sisältö on laillista. Kaikki oikeudet vastuuseen, kaikkiin oikeuksiin kuuluu vapaus ja uskon, että kaikki ovat tässä salissa samaa mieltä. Edustaja Albrecht, kaksi minuuttia. Arvon puhemies, komission jäsen, arvon esittelijä, Tias Demera, olisin kiittää erilaisesta yhteistyöstä. Meidän varjoesittelijämme jo sanoikin että nyt on saatu yhteistyöllä aikaan suurta edistystä Euroopan asetuksen osalta. Tämä on todellakin edistystä Euroopan unionin kannalta. Meillä on nyt uusi asetus Europolin toimintaa varten. Tämä lisää Euroopasta yhteistyötä silloin, kun on kyse oikeus- ja poliisiviranomaisten yhteistyöstä. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Tärkeää on myöskin, että selkeät tietosuojasäädökset ovat mukana. Nämä ovat yhdenmukaisia tietosuojapaketin kanssa, jonka olemme hyväksyneet. Tämä lisää myöskin kansalaisten luottamusta, ei pelkästään Europolin toiminnan legitiimiyteen, vaan tämä on myöskin perusedellytys sille, että tietojen vaihto toteutuu paremmin jäsenvaltioiden kesken ja oikeus- ja poliisiviranomaisten kesken ja myöskin Europol itse pystyy paremmin tietoa vaihtamaan. Olisin toivonut, taikka me vihreät olisimme toivoneet, että kahdessa kohdin olisi menty vielä pidemmälle. Ensinnäkin, mitä nyt täytyy tehdä, kuinka sä täytyy antaa yhteisille tutkintaryhmille Europolissa paremmat toimintamahdollisuudet ja resurssit. Ei käy päinsä, että tietoa tulee yhä enemmän ja sitten tietokone tekee tämän kaiken työn, vaan tarvitaan myöskin poliiseille parempaa verkostoitumista paikan päällä tai kentällä ja paremmat mahdollisuudet tehdä työtä ja te- tehdä rajatyöttävää tutkimusta. Tämän puolesta täytyy vielä tehdä työtä. Vihreän olisimme toivoneet, että mitä tietojen toimittamiseen tulee kolmanselle yksi, yksityisen osapuolelle, tässä olisi ollut tiukemmat oikeudelliset kehykset, tiukemmat säännöt yksityistoimijoita ei saa kohdata samalla tavalla kuin valtiollisia toimijoita. Olemme tehneet, olemme tehneet jotkin tarkistuksia ja äärioikeiston kanssa katsomme, että demokraattista valvontaa pitäisi vahvi, vahvistaa. Olemme valmiita hyväksymään Euroopan asetuksen, mutta tämän yhden tarkistuksen halusimme menevän lävitse. Edustaja von Storch. Puolitoista minuuttia. Puhumme Europolin reformista. Eurooppalaisen poliisiviranomaisen Europol kerää tietoja ja sitten vaihtaa niitä yksityisten ja julkisten tahojen kanssa. Perustetaan IRU-yksikkö, joka puuttuu tai tutkii internet-sisältöjä. Se pääsee myös tietopankkeihin. Se käsittelee tietoja, nimiä, kansallisuuksia, sukupuolia, osoitteita, passitietoja, ajokortteja, sormenjälkiä, DNA-profiileja, epäilyksiä siitä, että olisi rikollisorganisaation jäsenajammat työnantajat, val- tuntomerkit, valokuvat, pseudonymit, tietotuojat, tilisaldot, osakeomistukset, verotiedot ja niin edelleen viranomaista kiinnostaa myös elämäntyyli ja myöskin se kerää tietoja mahdollisista huumeiden käytöstä ja paikoista, joissa henkilö oleskelee usein. Eli lyhyesti sanottuna Europol tulee tietämään kaiken ja se on vaarallista. Terrorismin torjunnassa nimissä näyttää minusta olevan vaarassa ennen kaikkea yksi kaikkien kansalaisten tietosuoja. Herra Epitivios, minuutti. Kiitos puhemies. Maapalloistumisen kielteistä yksi on se, että yhä enemmän meillä on uhkia myös jäsenvaltioissa. Kyse on lähinnä terrorismista, verkkorikollisuudesta ja ylipäätään järjestäytyneestä rikollisuudesta. Euroopan kansalaiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Kyse on myös heidän oikeuksensa suojelusta, jota nyt heikennetään. Europol on se elin, jonka pitäisi jotenkin käsitellä uhkia yhteistyössä poliisia ja oikeusviranomaisten kanssa jäsenvaltiossa, että voitaisiin täytäntöpanna tätä tehokkaasti. Täytyy Europolin vaihtaa tietoa eri tahojen kanssa, myös kolmansimaiden kanssa. Siksi tässä täytyy edetä hyvin varovaisesti. Nimittäin juuri nämä tiedot liittyvät myös henkilötietoihin. Siksi meidän täytyy varmistaa, että taataan turvallisuus, ettei ihmisoikeuksia loukattaisi. Tätä tietoa pitäisi tarjota ainoastaan silloin, kun ollaan täysin varmoja siitä, että kansalaista epäillään, että hän on osallistunut terrorismiin tai järjestetään rikollisuuden. Niitä ei voida käyttää poliittisten vastustajien syyttämiseen jos on kyse epädemokraattisesti valitusta hallituksesta. Boni, puolitoista minuuttia. What are the crucial elements to our response? Mitkä ovat olennaiset elementit terrorismin torjunnassa ja vastauksena turvallisuusuhkiin? Monet meistä ovat ottaneet esille, että tiiviimpi eurooppalainen koordinointi ja yhteistyö alla alalla ovat olennaista. Ja tätä myötä voidaan paremmin hallinnoida Europolia. Muutettu asetus on askel oikeaan suuntaan. Siitä saamme tärkeitä ennaltaehkäisyvälineitä. Ennaltaehkäisy tässä vaiheessa on avainasemassa. Europol pääsee paremmin käsiksi äh, asiaan liittyviin tietoihin ja sen seurauksena niitä käsitellään tehokkaammin. Tulee tietoja jäsenvaltioista, mutta myöskin ei-julkisilta osapuolilta, mikä on tärkeää, jos halutaan tehokkaasti tutkia ja ennaltaehkäistä. Uusi internetsisällöstä ilmoittavista käsittelevä yksikkö on tärkeässä osassa terrorismipropagandan torjunnassa ja kun torjutaan radikalisointia ja rikollisjärjestöjen organitoimista IRUun, suositukset ja uusi yhteistyömalli internetsisällön tarjoajien kanssa mahdollistaa sen, että väkivaltainen sisältö saadaan poistettua ja voidaan aloittaa varhaisvaroitusjärjestelmä. Toisaalta on vahvistettu tietosuojasääntöjä Europolin osalta niin, että saadaan ylläpidettyä tasapainoa ja rakennettua luottamusta. Olemme vahvistaneet mahdollisuuksia siihen, että Eurooppa tekee yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten virastojen virastojen kanssa, jotta saadaan parempaa yhteisvaikutusta ja tehokkuusta. Edelleen on merkittävää se, että jäsenvaltioiden täytyy jakaa tietoja Europolin kanssa, jotta järjestelmä toimisi. Muuten virasto ei pysty toimimaan täysimääräisesti. Lopuksi haluan kiittää erityisesti esittelijä Dias de Meraa hänen päättäväisestä työstään. Kiitoksia Rova Kaufmann. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos. Tänä päivänä annamme vihreää valoa Europolille. Tänä vuonna siihen on monia hyviä syitä. Rikollisuus ei tunne maiden rajoja. Siksi on keskeistä, keskeisen tärkeää, että Europolia vahvistetaan ja yhteistyötä Europolin ja kansallisten viranomaisten ja muiden EU-virastojen kanssa parannetaan. Tämä on tärkeää. Uudistusten myötä tietoon vaihtoa voidaan tehostaa. Ja uuden aikainen hallintorakenne lisää myöskin tehokkuutta. Tulevaisuudessa Europol pystyy nopeammin reagoimaan uhkakuviin erityisyksikköjen avulla muun muassa. Yhtä lailla on tärkeää, että Euroopan laajuiset tietosuojastandardit saadaan kohdistumaan sekä muihin toimijoihin että oikeuspoliisiviranomaisiin. Tämä täytyy päteä myös Euroopan yhteydessä. Vihan lietsominen ja muut rikokset internetissä saattavat johtaa rikoksiin todellisuudessakin. Usein laiton sisältö on kaikkien Se Pitää nopeasti saada pois netistä. IRU, internet, asioita käsittelevä yksikkö, pystyy toivottavasti toimimaan tehokkaasti. Tietosuojasäännökset Europolin toiminnan yhteydessä, niin kuin kyse esimerkiksi Facebookista, täytyy varmistaa. Lissabonin sopimuksen voimanastuminen astuminen johtaa siihen, että Europol-standardi täytyy sopeuttaa Lissabonin sopimukseen. Se ottaa huomioon myöskin Rapan parlamentin laajentuneet toimivaltuudet. Nyt ensimmäistä kertaa EU:ssa on virasto, jossa tulee yhteisparlamentaarinen valvonta, elin harjoittavan valvontaa. Kansallisten parlamentin ja Rapan parlamentin niin ikään täytyy voida harjoittaa valvontaa turvallisuus, tietosuoja, demokraattinen valvonta eivät, saa olla, eivät ole ristiriidassa keskenään. Niitä täytyy olla paremmin sovitettavissa yhteen. Kiitos, herra Ujazdowski. Minuutti. Rouva puhemies, hyvät kollegat, päätös on hyvä. Hyvä kansalaisten turvallisuuden kannalta jäsenmaissa ja koko Euroopassa harmi, että se tulee näin myöhään. Minulla on sellainen vaikutelma, että jos ei olisi ollut näitä dramaattisia terroristiskuja äskettäin, niin työt olisivat edelleen käynnissä. Asetuksen vastustajat väärin esittävät tämän ajatuksen keskittävänä ja sellaisena, joka asettaisi vaaraan kansalaisten oikeudet. Tässä on ihan rationaalinen ajatus siitä, että Europolin oikeudet paranevat Myöskin tämän IRU-yksikön perustaminen on tärkeää. Ja parlamentti pitää yllä sitten tasapainon. Äärioikeisto ei luota EU-hun, mutta äärivasemmisto itse asiassa on esittänyt vision vapaudesta, jossa ei ole turvallisuudelle tilaa. Molemmat tendenssit ovat huono asia julkisessa keskustelussa. Tämä päätös on rationaalinen ja hyvä. Kiitoksia Rova Ikstonen. Minuutti. Merci, Kiitos, puhemies. Kansalaiset ansaitsevat Euroopan, jossa voi yksinkertaisesti liikkua jäsenvaltiosta toiseen. Vapaa liikkuvuus on hyvinvoinnin perusta ja siksi meidän täytyy miettiä rajavalvontaa, mutta ennen kaikkea ajatella taloutta ja kansallista vapautta. Mutta koska ihmiset liikkuvat yli rajoja, meidän täytyy myös miettiä, mitä seurausta olisi kansainvälisellä rikollisuudella, joka sekin ylittää rajat. Olen iloinen, että parlamentti vihdoinkin, kiitos esittelijä Diaz Meeran, saanut aikaan jotain edistystä, mutta paljon enemmän vielä tarvitaan ennen kuin vakavassa mielessä voidaan vastata uhkiin kansalaisia kohtaan. Me tarvitsemme eurooppalaisen FBI, jolla on täydet valmiudet operatiivisesti torjua vakavaa rikollisuutta ja terrorismia. Vain yhteisen poliisivoiman ansiosta voimme vakavassa mielessä puuttua ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Tämä on oikea askel, askel oikeaan suuntaan, mutta pidemmällä olisi pidä päästävä. Rova Kari, minuutti. Kiitoksia puhemies, kollegat. Europolin uudistamisen myötä olisi yhteistyö. Asetetaan saman asemaan tai parempaan asemaan. Toiminta keskittyy enemmän ja tämä tehostaa ja helpottaa työtä rikollisuutta vastaan. Tuimme saman myöskin enemmän tietoa kansalaisista. Kansalaiset tullaan keräämään enemmän tietoa. Tässä on hieman unohdettu yksityisen kansalaisen suojelu, kun on kyse esimerkiksi Facebookin sisältämästä tiedosta, joka kohdistuu yksittäisen kansalaisen. Täytyy miettiä, minkälaista tietoa voidaan kerätä ja kuinka tietoa voidaan suojata asianmukaisesti. Tietystikin poliisiyhteistyö on tärkeää. Ja kyllä meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä, mutta uskon, että tämä mennyt hieman liian pitkälle. Kiitos. Rova Ferrara, vieläkin minuutti. Kiitos puhemies olen varjoesittelijänä ollut kansainvälistä järjestörikollisuutta koskevassa mietinnössä ja voin voin todeta olevan iloinen sopimuksesta Euroopan osalta. Olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia neuvottelujen kuluessa niin, että Eurooppa olisi tehokkaampi ja vastuuntuntoisempi ilman, että tässä vahingoitetaan, oikeastaan päinvastoin vahvistetaan valvontaa kansallisten parlamenttien osalta ja voidaan tietosuojaakin kohentaa. On välttämätöntä Eurooppa unioni Europolin myötä saadaan vahvempaa työtä vakavaa rikollisuutta torjuttaessa myös jäsenvaltioissa, kun käytetään tietojen vaihtoa. Olemme nähneet, että se ei aina ole toiminut kovin hyvin. Uskoisin, että varsinkin kun on kyse mafiatyyppisestä rikollisuudesta, terrorismista, jotka ylittävät rajat, edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa Euroopan mittakaavassa. Siksi yhteisten tutkintaryhmien perustaminen, Euroopan aloiteoikeus ovat tärkeitä myös yhteistyön rinnalla. Ehkä näin päästään uuteen aikakauteen, kun tehokkaasti pyritään mafiaa, terrorismia ja rikollisuutta torjumaan. Kiitos. Merci, monsieur Rebega. Kiitoksia. Sitten vauva Perekeka, minuutti. Dragi colegi, dintotdeauna rolul Europolului a fost acela de a asigura cooperarea eficientă între Kiitoksia puhemies. Europolin uudistaminen mahdollistaa tehokkaan yhteistyön jäsenvaltioiden kesken rikollisuutta vastaan, mukaan luettuna terrorismi. Nykyisessä kontekstissa me todellakin tarvitsemme vahvaa autoritaarista toimijaa, joka pystyy tiukassa valvonnassa pitämään kaikkia epäilyttäviä toimia, jotka saattavat vaarantaa Euroopan kansalaisten hengen ja elämän. Nyt Euroopan valtuuksia on laajennettu ja vahvistettu ja parannettu sen reagointikykyä. On tärkeää, että sillä on riittävät välineet käytössään, jotta voimme varmistaa sen, että se todellisella teolla pystyy toimimaan ja suojelemaan kansalaisia. Me tarvitsemme autoritaarisen elimen, joka pystyy toimimaan kansalaisten etuja silmällä pitäen. Vain ja ainoastaan näin. Ja tämä elin ei saa olla minkään muun toimijan alaisuudessa tai armoilla. Ammattilaisten täytyy antaa tehdä työnsä. Herra Kuelio, puolitoista minuuttia arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Aloittaisin onnittelemalla kollegaa Dias de Mera erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt, kuten yleensäkin. Tuemme yhtenäistä Eurooppaa, joka puolustaa kansalaistensa oikeuksia ja haluamme saada aikaan aidon vapauden ja oikeuden alueen. Emme ole niitä, joiden mielestä vapaus ja turvallisuus ovat vastakkaisia. Siis eh, turvallisuus ilman vapautta on diktatuuri ja vapaus ilman eh, turvallisuutta on anarkia. Tämä sopimus on järkevä, pragmaattinen ja tasapuolinen. Ja se on jälleen yksi pragmaattinen askel eteenpäin. Ei se ole mikään Euroopan FBI, mutta ei se ole mahdollistakaan tässä vaiheessa. 22. maaliskuuta Pariisissa, marraskuussa, anteeksi, Brysselissä marraskuussa Pariisissa iskut edustivat sellaista esimerkkiä, jota ei voida hyväksyä, kun terrorismit hyväksikäyttivät sitä, että jäsenvaltioiden väliltä puuttuu tietojen vaihtoa. Europolin uudistuksessa me teemme oman osamme Euroopan tasolla. Nyt pallo on jäsenvaltioilla. Tarvitsemme enemmän tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Tarvitsemme sitä, että olemassa olevia välineitä käytetään paremmin. Keskinäistä luottamusta ei äh, voi luoda pakolla, vaan tällaisilla toimilla. Herra Kuello, teillä on esitys niistä korttia. Kelpaako? Olkaa um, Kiitoksia kovasti. Olen paljon samaa mieltä siitä, mitä te totesitte vapaudesta, solidaarisuudesta, vastuusta. Mutta te totesitte, että nyt äänestyksen tulevassa lainsäädäntö ei tarkoita eurooppalaista että se ei ole mahdollista, mutta Alderymässä haluaisimme mennä askeleen pidemmälle. Kysyisinkin teiltä, miksi ei ole mahdollista saada aikaan eurooppalaista että Minusta tarvitsemme sellaista. Kiitos kysymyksestä. No olisin samaa mieltä tietyssä mielessä, mutta mielestäni juuri nyt se ei ole mahdollista. Syy, miksi se ei ole mahdollista nyt, on se, että yritämme saada aikaan jäsenvaltioiden välillä keskinäistä luottamusta. Koko prosessin aikana on nähty, että tietojen vaihdossa on puutteita, koska jäsenvaltiot eivät luota toisiinsa. Eli ollaan äh, järkeviä ja pragmaattisia, sanotaan suoraan, että nyt ei ole mahdollista. Nyt on menty niin pitkälle kuin mahdollista, ja se on tämä tiestemärän avulla saatu aikaan hyvä sopimus. Rova Kinitsi, kaksi minuuttia. Signor Puhemies, hyvä komission jäsen, ennen kaikkea kiitokset kollega Diatemeeralle. kaikille niille, jotka ovat yhteistyötä tehty hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Europolin toimintaa sääntelevän kehyksen Uudistaminen on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin lisätä yhteistyötä viranomaisten kesken, jotka torjuvat rikollisuutta. Ja siksi saamme myös turvallisemman Euroopan. Näinä vuosina Europol on ollut tehokkaasti mukana torjumassa vakavaa rikollisuutta niin, että kansalliset viranomaiset saavat tiedustelutietoa ja tukea logistisesti, jotta vain yhteiset toimia harjoittaa. Mutta nyt on tärkeää, että me hyväksymme Europolin uudistuksen koska meillä on uusia turvallisuusuhkia Euroopassa ja me tarvitsemme nimenomaan yhteistä vastausta niihin. Kun ajatellaan Brysselin ja Pariisin traagisia tapauksia, on yhä kiireellisempää vahvistaa välineitä yhteistyön takamiseksi unionin poliisivoimien kesken. Europol voi saada uuden oikeusperustankin niin, että se saa toimivaltaa va enemmän, noudattaen kuitenkin tietosuojan määräyksiä ja perusoikeuksia. On siksi hyvä, että sinne tulee myös valvontamekanismi, Europolin yhdessä Euroopan parlamentin ja kansallisparlamenttien kesken. Haluaisin korostaa, että tämä uusi asetus takaa hyvän tietosuojan kehykseenkin noudattaa nykyisiä määräyksiä Euroopan unionissa niin, että sinne tulee myös Europolin oma tietosuoja vastaava, niin että Euroopan unionin tasolla taata oikea käsittely Kolmen vuoden neuvottelun jälkeen pääsemme äänestämään tänään, mutta tämä on tärkeä työtä ollut, koska saamme hyvän tekstin, joka vahvistaa virastoa. Vaikkakaan en voi liikaa korostaa sitten, miten tärkeää on nyt kiireellisesti tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioissa, niin Europol kuitenkin pystyy vielä tehokkaammin toimimaan torjuessaan terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta ja antaa hyvää tukea myös, jotta voidaan yksilöillä ja purkaa rikollisjärjestöjä, jotka tekevät pahimpia rikoksia muun muassa ihmiskaupassa. Monsieur. Kiitos. Herra Kölmel, minuutti. Dank, Frau Präsidentin. Wir reden heute über... Kiitos puhemies. Me puhumme tänään euroopalista Ja kyse on asioiden tasapainottamisesta. Yhtäältä haluamme turvallisuutta, mutta toisaalta Ennen muuta haluamme sitä, että tietosuojelulle asetetaan erittäin suuri painopiste. Tietoja täytyy kerätä ja säilyä vain hyvin niukasti, mahdollisimman rajoitetusti. Yksi tietosuojan riittävä seikka täällä jo mainittiinkin. Tietosuojan osalta on vielä puutteita. Ja kun painotetaan, tasapainotetaan asioita, täytyy keskittyä kumpaankin, ei vain turvallisuuteen, vaan myöskin tietosuojan ja juuri tämä tasapainon aikaansaaminen on nyt onnistunut. Viranomaisen täytyy olla mahdollisuus saada tietoja käyttöönsä. Tämä on aivan oikea askel oikeaan suuntaan, kun me taistelemme räätyyttävää rikollisuutta vastaan. Ja maahanmuuttokriisinkin yhteydessä nähtiin varsinkin Saksassa, kuinka sadat tuhannet ihmiset ovat maassa ilman, että heitä on rekisteröity, emmekä tiedä missä he oleskelevat. Tällaisista täytyy saada tietoa.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 a szerzett információkat a saját állampolgáraikkal szemben használja fel. Köszönöm szépen. Valitettavasti tässä tulkkauksessa ongelma, ettei voisitko kuunnelkaapa nyt, herra Todennäköisesti teidän uudelleen esittää kysymyksen. Tässä oli jotain yhteysongelmia tulkkauksessa. még egyszer teszem fel a kérdést, tehát ön lát olyan garanciát? Kiitos. Niin, esitin kysymyksen. Saadaanko tässä riittävästi takeita, joiden myöten joidenkin jäsenvaltioiden hallitukset käyttävät tietoja hyvin eikä vastoin omia kansalaisia? Kiitos tästä kysymyksestä. Uskon, että tietosuojan suhteen ei voida mennä niin pitkälle, että on täydet takut siitä, koska mikä ei mene pieleen. Elämä on täynnä riskejä. Minun mielestäni tämä tasapaino nyt on saatu aikaan. Ja asetuksen myötä, joka nyt on määrä hyväksyä, olemme menossa oikeaan suuntaan. Meidän täytyy kuitenkin tarkkailla, miten tämä toteutuu käytännössä. ja katsomme sitten, miten tieto kysymykseen, että on suhtautunut miten tietoihin, tietoon käsitelty. Meidän täytyy olla jatkuvasti olla valvomassa tämän asian kehittämistä. Edustaja Vakatautun tuua minut. Kiitoksia. Hyvää huomenta päivää. Onnittelut edustaja Liafemeralle ja muille varjoesittelijöille myös. Ammattimaiset demokraattiset poliisiviranomaiset ovat turvallisuuden pilareita, mutta ne ovat myös tärkeitä, että voidaan harjoittaa henkilökohtaista vapautta. Ja se on tärkeää meille kaikille tässä maapallostuneessa maailmassa. Siksi Euroopan uudistaminen on hyvä uutinen, jos hallitukset eivät jarruta sen uusia valmiuksia. Parlamentissa me olemme veroneet jäsenvaltioihin, että virastot pystyisivät paremmin toimimaan myös hallintoneuvostossa, mutta ei byrokraattisesti. Me vetoamme vastuuntuntoon, vastuuntuntoon ja me haluamme myös valvontakykyä sen uusissa tehtävissä, koska me tarvitsemme sitä. Kun me olemme monet olleet myös uhreina kaikki vakavissa rikoksissa, kuten monet kansalaiset. Edustaja Pimenta Lopes, minuutti. Obrigado, senhor presidente. Europol é uma agência de... Rova puhemies, Europol on EU-virasto, joka on osa integraation federalistista prosessia. Ja sen päätehtävä on lainkäytössä ei pelkästään terrorismin torjunta, vaan sen toimivaltuus laajenee laajaan kirjoon muita rikoksia. Se voi puuttua melkein minkälaiseen tahansa asiaan, johon liittyy kansalaisvapauksia tai oikeuksia. Mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi torjua tämä hyökkäys jäsenvaltioiden turvallisuuspalvelujen itsemääräämisoikeutta vastaan olemassa olevat rakenteet, jotka on luotu. saavat lisää tukea tässä marssissa kohti turvallisuuslähestymistapaa eu joka on kansalaisten vapauksien ja oikeuksien vastaista, joten hylkäämme tämän. Puolitoista minuuttia. Já nesouhlasím s tím, co tady řekl předřečník. Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että se mitä että puhuja sanoi oli aivan älytöntä. Joskus parlamentissa kuulee sellaisia asioita, joiden suhteen vaikuttaa siltä, että puhuja ei ole ollenkaan puhunut koko tekstiä, eikä hänellä ole mitään hajua siitä, mitä Euroopan tekee. Euroopan on yksi tärkeimpiä virastoja ja tärkein, yksi tärkeimpiä välineitä Euroopan turvallisuuden varmistamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan oikeuspoliisiviranomaisten yhteistyöviraston työ ei pelkästään tehostu, vaan se muutenkin paranee. Europolin täytyy voida vaihtaa tietoja ja viranomaisten täytyy voida vaihtaa tietoa mahdollisista varsista henkilöistä, koska miten muuten me taistelemme rikollisuutta tai järjestäytynyttä rikollisuutta tai terrorismia vastaan – ja varmistamme samalla kansallisten turvallisuuden. Tämän päivän Euroopassa, joka on mukana globaalissa maailmassa, tietovaihdon täytyy toimia siksi, Europoli täytyy pitkällä aikavälillä vahvistaa ei pelkästään antamaisen lisää rahoitusta, vaan myöskin antamaisen lisää valtaoikeuksia. Tämä ei ole mahdollista ilman, että uudelleen organisointi sen työn osalta toteutetaan ja parantaa yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten välillä. Euroopan täytyy olla joustava, jotta se voi reagoida tuleviin uusiin haasteisiin. Ja sen kapasiteettia täytyy parantaa. Tämä on aivan ihmisjärve, niin kuin ihmisjärjen valossa ymmärrettävä pyrkimys. Edustaja Tomacis, minuutti. Iniciativu jer Europolu daje nove odgovornosti, prije svega u osposobljavanju i... Kiitos nyt on kyse siitä, että pystytään tarjoamaan toimijoille riittävästi valmiuksia esimerkiksi tietojen vaihtoon ilman, että puututaan kuitenkaan valtioiden omiin toimivaltuuksiin kunnioittain toissijaisuusperiaatetta. Lisäksi ollaan luomassa yhteispiste Europolin kanssa. Näin voidaan taata yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ilman, että tässä viedään tehoa Europolilta. Olen kiitollinen myös laajemmasta valvonnasta Europolin suuntaan. Kiitos tämän yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat taata demokraattisen valvonnan ja perusoikeuksien suojan. Pitää paikkaansa, että rajaton Eurooppa merkitsee sitä, että rikollisuuskin on rajatonta. Siksi me tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken rikollisuutta torjuen. Monsieur Benson. Kiitoksia. Edustaja Benson, puolitoista minuuttia. Tack, Europa kan med nye Europa-aftale styrke... Kiitos, rouva puhemies. Nyt meillä on uusi sopimus, ja nyt se vahvistaa järjestäytyneen ja verkkorikollisuuden torjuntaa. Nyt voimme reagoida nopeammin maailmassa, joka pienenee koko ajan. Europol saa vahvemman toimivaltuuden vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan. Sitä tarvitsemme. Perustetaan erikoisyksikköjä, joilla voidaan paremmin torjua terrorismia. 25 vuoden aikana politiikassa olen nähnyt, miten kansainvälinen rikollisuus on kehittynyt vuosien mittaan. Meidän täytyy kehittää yhteistyötä, saada siihen paremmat välineet. En tiedä. Onko olemassa niitä elementtejä, joista Rava Holmeyer puhui, mutta toivotan sopimukselle parasta mahdollista. Becker, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies On hieno, että suuri, rakentava, myönteinen enemmistö on syntynyt parlamentissa Euroopan vahvistamisen puolesta. Onnittelut esittelijälle. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa on nyt tätä asiaa työstänyt jo pitkään. Haluaisin kuitenkin jo viitata seuraavaan vaiheeseen tässä kehityskulussa. Komissaari Avramopoulos ilmoitti siitä, että Europolia vahvistetaan vielä jatkossakin seuraavien kahden vuoden aikana vaiheittain niin, että se pystyy reagoimaan tuleviin uhkiin, kun on kyse terrorismista ja kansainvälisestä rikollisuudesta. Europolin kapasiteetin vahvistamistarve on selkeä, puhdas koordinaatiotehtävä ja puhra, puhtaasti pelkistetty yhteistyö, vaan viranomaisten kesken ei vielä riitä, kun on kyse erittäin hienostuneista rikollisuuden muodoista, järjestäytyneestä rikollisuudesta. Euroopan täytyy voittaa tämä kammottava taistelu. Euroopalle täytyy vahvistaa entisestäänkin. Me tarvitsemme eurooppalaisen turvallisuusunionin. Se on looginen askel. Eurooppalaisen turvallisuusunionin, jossa Europol toimii ylikansallisena yksikkönä, keskusjohtoyksikkönä, joka pystyy toimimaan rajat ylittävällä tavalla koko Euroopassa. Tämä olisi tämä suuri seuraava askel eteenpäin. Toivon mukaan komissio tulee tekemään työtä tämän puolesta tehokkaalla tavalla. Eurooppalainen FPI saattaa syntyä prosessin päätteeksi. Euroopasta ei pitäisi tehdä valtioiden unioni, vaan pikemminkin täytyy taata eurooppalaisten kansalaisten turvallisuus yksinkertaisesti. Olisi pitänyt lopettaa. Herra Poliese, minuutti. Kiitos, puhemies. Minä uskon, että voitaisiin sanoa, epäilyksittä, että Europol on toiminut hyvin ammattimaisesti, hyvin tuloksinkin ja tähän asti näilläkin voimavaroin. Mutta nyt näyttämä on muuttunut merkittävästi. Riittää kun ajattelee vain terroristi-iskuja Pariisissa ja Brysselissä tai ajatellaan maahanmuuttokriisiä, joka edelleen on päällä. Siksi tänään enemmän kuin koskaan tarvitaan Europolia niin, että voitaisiin merkittävästi myös lisätä sen rahoitusvaroja ja niin, että sinne saadaan enemmän henkilöresurssejakin ja kuten asetuksen nojallakin saadaan järkevällä tavalla luodaan myös yksikkö, joka on erikoistunut verkkorikollisuutta torjumaan tai propagandaa verkossa. Näin voidaan paremmin myös koordinoida tiedustelu- ja poliisiviranomaisten toiminta jäsenvaltiossa tähän asti. Se ei olekin onnistunut. Eli pidän erittäin myönteisenä tätä asetusehdotusta. Kiitoksia, herra Rangel. Puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. kädessä, tai ensimmäiseksi haluaisin onnitella kollegamme Augustin Tiestemera. Kiitän häntä hänen erimaisesta mietinnöstään. Voisin kiinnittää kuitenkin huomionne eräseen seikkaan. AFKO-valiokunnassa, perustuslaki-valiokunnassa, olemme tarkastaneet Euroopan asetusta ja sen sopeuttamista Lissabonin sopimukseen. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Tärkeimmässä asemassa siellä on demokraattinen valvonta. Se on keskeinen asia. Kyse on oikeus viranomaisten muodostamasta elimestä ja sen täytyy olla Euroopan parlamentin valvonnan alaisuudessa. Samalla täytyy taata asianmukainen tietosuoja. Usein tänä päivänä rikosten vastainen taistelu edellyttää tietojen keräämistä ja analysointia ja tietojen vaihtoa. Ja suurin tästä tiedosta on herkkää arkaluutonsa tietoa, joten tietosuoja täytyy varmistaa. Haluaisin niin ikään mainita, erään toisen seikan. Eurooppa on rajaton Eurooppa, eikä järjestäytynyt rikollisuuskaan tunne tai tunnusta rajoja. Nyt on useinkin puutteellisen yhteistyön kautta suojeltu rikollisia. Nyt pitää luoda kunnollinen poliisi, elin, joka pystyy taistamaan tehokkaasti räätyttävä rikosta vastaan. Sitten seuraavaksi on seitsemän pyyntöä. Keskustelussa on puheen puhujalistaa Jala Sender ensimmäisenä. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitos herra Diaz meidälle kaikille kollegoille siitä, että saamme mahdollisimman hyvän välineen torjuaksemme kansainvälistä rikollisuutta, rajat ylittävää rikollisuutta, terrorismia. Viimeaikaiset tapahtumat Pariisissa ja Brysselissä mutta Maltmerin ja Lontokin tapahtumat osoittavat, kuinka kielellisesti on tarvetta saada oikeudelliset vakaat kehykset sille, että poliisiviranomaiset voivat tehdä paremmin yhteistyötä, koska he tarvitsevat tätä tukea Euroopan unionilta, jotta he tekevät työnsä paremmin. Tämä Euroopan asetus edellyttää ennaltaehkäisyyn enemmän sijoittamista huomioiden eri uhat ja vaarat, mutta täytyy myös tiedustelutietoa vaihtaa ehkä myös soluttautumalla, Näin voidaan torjua ei pelkästään terrorismia, vaan myös muun tyyppistä rikollisuutta, joka on terrorismin taustalla, ihmiskauppa, pääoman pesu, rahanpesu, verokierto ja niin edelleen. Kiitos. Yes. Kiitos. Sitten herra Marias. Niin, viime vuosina Euroopan budjetti on kasvanut, erityisesti terrorismin torjunnassa. Ja käytännön tulokset ovat pettymys. Se on nähty äskettäin sekä Belgiassa että Ranskassa. Tietysti meidän täytyy painottaa terrorismin torjuntaa erityisesti jäsenvaltioiden hyvin tunnetuilla alueilla – mutta samaan aikaan täytyy kunnioittaa yksityisyyttä. Ja nyt tehdään päinvastoin. Terrorismin torjunnan nimissä tulee yksityiselämään äh, loukkauksia, yksityiselämän suojaan loukkauksia. EUn täytyy kehottaa jäsenvaltioita äh, jakamaan rahaa siihen, että suojellaan rajoja ja siis myös siihen, että voidaan integroida muslimiväestöjä, joita on laiminlyöty vuosikymmenten ajan. Vain näin voidaan torjua terrorismia menestyksellä. Herra Caputto, kiitos, että puhuisin niin kovin nopeasti. Grazie, presidente. Recenti Kiitos, puhemies. Viimeiset tapahtumat ja uudet uhat verkko ympäristössä edellyttävät, että meidän täytyy tiedustelu valmiuksia vahvistaa, jotta voidaan paremmin koordinoida ja tehdä yhteistyötä. Näin annetaan Euroopalle lisää valtuuksia, jotta se voi vastata terroristiuhkiin ja rajat ylittävän rikollisuuteen. Erityisesti arvostan sitä, että on IRU-yksikköä vahvistettu, joka vastaa internet-sisällöstä ja näin voidaan torjua terroristipropagandaa verkossa. Siellä yksilöidään vaaralliseksi katsottua tietoa ja ilmoitetaan jäsenvaltioille. Uudet hallintamääräykset edellyttävät, että Europol vielä enemmän torjuu verkkorikollisuutta ja terrorismia. Myönteistä uudistuksessa on nyt myös se, että siellä on enemmän demokraattista valvontaa viraston kohdalla. Merkittävästi on eteenpäin päästy, mutta ei riittävästi. Kun ajatellaan uhan tasoa, niin olisi tarpeen, että vielä enemmän vahvistettaisiin Europolia ja annettaisiin tukea kenttätyölle, mutta myös tietojenvaihtoyksikölle rikollisesta toiminnasta. Kiitos. Herra Jakovčić. Treba nam snažna europska Kiitoksia. Eurooppalainen tietojenvaihto unioni ollaan nyt luomassa. Kyse on kompromissista. Ei pidä unohtaa, että rikollisten ja terroristen kanssa ei voida tehdä kompromissia. Siksi katson, että meidän täytyy mennä vielä pidemmälle mahdollisimman pian. Voin kyllä ymmärtää, että Euroopan unionin sisällä on eriäviä mielipiteitä. Mutta täytyy myöskin muistaa nämä iskut, ja tiedämme, mitä viime kuukausi on tapahtunut. Terroristien kanssa ei voida toimia leväperäisesti. Vapaa liikkuvuus Euroopassa edellyttää sitä, että meillä on yhtenäiset välineet ja kunnosta tiedon, vai, tiedon vaihtoa, jotta voimme torjua rikollisuutta. doamnă președintă domnule comisar susțin noul regulament pentru europol. tuen uutta europol asetusta. mielestäni kansalaiset tarvitsevat paremman oikeuskehyksen terrorismin torjuntaan ja turvallisuuteen. Uusi asetus parantaa rajat ylittävää yhteistyötä ja toimia rikosten torjunnassa. Se on yksi harvoista säädöksistä, joka painottaa kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia, mikä tarkoittaa, että demokratian laatu paranee. On hyvä, että uusi asetus käsittelee tietosuojaa, mutta henkilötietojen suojan pitäisi mennä vain niin pitkälle, ettei vaarantavat turvallisuutta. Tämä tuo lisää turvallisuutta kansalaisille. Tietojen vaihdon pitäisi toimia jäsenvaltioiden välillä eikä olla enää akilleen kantapäänä. Ei pitäisi kuulla, että terroristinen isku tapahtui, koska tietojenvaihto ei toiminut. Eli ei pitäisi antaa tässä mitään myönnytyksiä. Herra Agila. Monsieur Kiitos puhemies ja komission jäsen. Minäkin haluaisin korostaa, että Euroopan parlamenttikin on nyt mukana täydentämässä säädöstöä. Kiitos myös live-valiokunnan esittelijä Diaz de Meeralle. Todellakin kyse on työstä, joka päivittää Lissabonin sopimuksen vuoksi rikollisuuden torjuntaa, joka on rajat ylittävää. Eri keino on kyse ihmiskaupasta kaupasta, huumekaupasta, asekaupasta, rahanpesusta ja laittomista lähteistä myös rahanhaussa. Ja nyt tätä päivitetään, mutta vielä enemmän tarvitaan politiikkaa niin, että Europolista tulee jonkinlainen alkio eurooppalaisesta FBIstä. Se on hyvin tärkeää myös, kun ajatellaan Yhdysvaltojen torjuntaa työtä, niin siellä oli välttämätöntä, että päästään tästä rankaisemattomuudesta, kun vain siirtyi valtiosta toiseen. Nyt on tullut korkea aika, että Euroopan unioni ottaa esimerkkiä tästä. Myös Euroopan korta on eurooppalainen FBI. Ja lopuksi Rova Vlasikova Venova. Niin, hyvä komissio jäsen. Pidän hyvänä uudistusta, joka koskee lainkäyttöviranomaisten yhteistyötä. Kun ajatellaan terrorihyökkäyksiä, jotka kollegatkin ovat maininneet, niin on tarpeen, että Europol voi torjua ja reagoida niitä nopeammin ja tehokkaammin. Kansalaisten turvallisuus täytyy olla etusijalla. Sen vuoksi on tärkeää, että käsittelemme myös internettiin liittyviä vaaroja enemmän ja puutumme niihin ennen kuin niistä ne johtavat tekoihin. Täytyy parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja varmistaa, että Europolin tutkijat voivat toimia rajat ylittävästi. Ja siihen ne tarvitsevat tietysti myös määrärahoja. Tämä lainsäädäntö ei mitenkään rajoita kansalaisten vapauksia, niitä suojellaan ihan päinvastoin. Europol on Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien parlamentaarisessa valvonnassa. Ja näin keskustelun puhujalista päättyy. Seuraavaksi ääneen pääsee keskustelun päätteeksi komission jäsen Abramopoulos. Um. Ähm. Kiitoksia puhemies. Arvon jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Yhteinen nimittäjä miltei kaikissa puheenvuoroissa oli se, että meidän täytyy reagoida kansalaisten tarpeeseen parantaa turvallisuutta sarpana parempaa turvallisuutta. Me kaikki tiedämme, että terrorismi ja kansainvälinen vakava rikollisuus, kuten te sanoitte, ja me tietysti olemme samaa mieltä, eivät tunnusta mitään rajoja. Oikeus- ja poliisin viranomaisten vastuulla on varmistaa kansalaisten turvallisuus. Jotta voimme tehokkaasti jäljittää rikollisia, tarvitaan tehokas tietonvaihtokeskus, jolla on täysimittaiset operatiiviset ja analyyttiset toimintamahdollisuudet. Parannettu puitekehys Europolille tulee mahdollistamaan sen, että nyt voidaan parantaa verkostoa jäsenvaltioiden kesken, kun taistellaan järjestäntöä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Europol pystyy toimimaan tehokkaammin ja vaikuttavammin uudistusten myötä. Se on myöskin vastuuvelvollisempi ja se kunnioittaa täysin meidän tietosuojasäännöksiämme. Kannustan teitä tänä päivänä äänestämään kompromissitekstin puolesta. Se, mistä on keskusteltu yhdessä vuosia, täytyy nyt saada toteutumaan kansalaisten etujen nimessä. Herra Diaz de Mera, haluatteko vielä jotain lausua? Muchas gracias. Kovasti kiitoksia, rouva puhemies. Kiitos myös herra Avramopulokselle. Viittaan hänen puheenvuoroihinsa, joissa hän esitti kiitoksia ja arvostan sitä kovasti, koska todellakin hän osui naulan kantaan. Nyt tarvitaan enemmän koordinaatiota, enemmän analyysiä, enemmän parlamentaarista valvontaa ja enemmän tietosuojaa. Periaatteessa on tästä kyse. Kyse on siitä, että me saamme EU-viraston, joka on toimintakykyinen tietovaihtokeskus, joka on kehittänyt myös analyysivälineitään auttaakseen eurooppalaisiaan. Vielä yksi mutta. Tulee kyllä sitä, mitä Maitte Vakassa totesi. Hallintoneuvoston kohdalla täytyy huomioida se, että siellä tarvitaan ammattiväkeä eikä poliitikkoja. Ja sitten viittaan kaikkien kollegojen puheenvuoroihin, joista olen kovin kiitollinen. Yksi yhteenveron sana. Oli 42 puheenvuoroa kaiken kaikkiaan. Jotkut perustuivat tietoihin, muut intuitiivisempaan käsitykseen. Joka tapauksessa kaikki ovat arvokkaita puheenvuoroja, ja kuljetuksen arvoisiakin. Kiitoksia kovasti siitä, että oltiin myös samaa mieltä. Ja valittelen, jos ollaan erimielisiä, mutta jokaisella on oikeutensa siihenkin. Joka tapauksessa haluaisin yksinkertaisesti todeta, että näissä 42 puheenvuorossa 32 annettiin tukea esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän tekemässään työstä. Kuudessa puheenvuorossa tuetaan, mutta halutaan enemmän Europolia lähinnä alderyhmästä. Ja viimeisen sanan osoitan vihreille. Minä arvostan heidän toimintaansa ja poliittista sitoutumistaan. Kiitos tuestanne Euroopan ja riippumatta siitä, että heillä on oma käsityksensä tarkistuksessaan, joka on enemmänkin muotoon kuin sisältöön liittyvä, joka liittyy Irun toimintaa. Kiitos joka tapauksessa kaikille tästä keskustelusta, joka oli niin vilkas. Ja kiitos myös yhteistyöstä. Toistan vielä. Arvostan ja olen kiitollinen siitä. Myös varjosittelijat. Kiitos. Kiitos teille kaikille näin.